vastaan, jotenka pöytäkirja on hyväksytty. Nyt ennen eh, kuin menemme ensimmäiseen esityslistakohtaan, haluaisin ilmoittaa teille, eh, meillä on Etelä-Afrikan parlamentista virallinen valtuuskunta vierailulla. Eh, he ovat täällä osallistumassa parlamenttien väliseen kokoukseen, EUn ja Etelä-Afrikan parlamenttien väliseen kokoukseen. Haluaisin tervehtiä Maria Louis Foxia. Hän on parlamentaarisen kokouksen puheenjohtaja. Mukana on herra Tulas Taksi, ja hän johtaa kansainvälisten suhteiden valiokuntaa. Siellä on viisi muuta jäsentä Etelä-Afrikan parlamentissa mukana myös. Meillä on samat arvot, demokratia, ihmisoikeudet ja monenvälinen yhteistyö. Etelä-Afrikka on nouseva globaali voima ja niinpä se on merkittävä kumppani, joka auttaa meitä vastaamaan haasteisiin, joita syntyy eh, talouskriisistäkin. Me olemme vakuuttuneita siitä, että kun syvennämme eh, suhteitamme, se parantaa tilannetta ja näin meidän alueidemme pitäisi tehdä yhteistyötä, ei ainoastaan siinä, että mm, pyrimme yhteiseen eh, strategiaan ja yhteisiin ratkaisuihin,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 Niinpä voimme siirtyä esityslistalle ja käsittelemme Euroopan ulkosuhdehallinnon perustamiseen liittyviä institutionaalisia näkökohtia. Edustaja Elmar Brokin mietintö.